Salasten kaappauksista annan puheenvuoron välittömästi tekstinlaatioille. Ensimmäinen, öö, ensimmäinen puhuja on Rova Sargentini. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Konflikti Etelä-Sudanissa ei tarvitse sen kummempaa esittelyä. Me olemme puhuneet siitä usein Presidentti ja entinen varapresidentti äh, taistelevat keskenään ja kansa kärsii. Ja äh, kaikkein pahin on nyt se, että on ainakin 89 äh, lasta on kidnappattu, mutta ehkäpä vielä enemmän kylästä Etelä-Sudanissa. Lapsia, poikia 12 iästä lähtien, koska he voivat toimia sitten sotilaana jomman kumman taistelevan joukkueessa. Tämä äh, saa minua, minut ajattelemaan Dave Eckersin kirjaa Mikä on mikä, joka kuvaa nuoren miehen matkaa Etelä-Sudanin kylästä matkaa Sudanin lävitse Etiopiaan pakolaisleiriin. Ja me näemme, mikä on mitä todellisuudessa. Meidän kysymyksemme, vastauksemme on tähän. Tuokaa lapset takaisin. Danke well. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Jezek, yksi minuutti. Oh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että sovimme yhteisestä päätöslauselmasta. Se osoittaa, että me olemme täysin tietoisia katastrofin laajuudesta Etelä-Sudanissa. Noin 1,4 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotiseutunsa, 500 000 on siirtynyt naapurimaihin, 200 000 on rekrytoitu sotilaiksi ja tuhannet on tapettu ja jäänyt orvoiksi. Ihmiset ovat nälänhädän vaarassa. Tässä mielessä olen iloinen, että parlamentin päätöslauselmassaan vetoaa kansainvälisen yhteisöön, jotta koottaisiin avunantajien konferenssi silloin, kun olosuhteet sen sallivat. Olen ollut yhteydessä kentällä toimiviin henkilöihin ja kuulen, kuinka epätoivoista ja turhauttava tämä tilanne heidän näkökulmastaan on. Kaikki, mikä vain voi mennä väärin, on nyt mennyt väärin. Ja tämä on johtanut valtavaan katastrofiin. Tuen näin ollen ajatusta, joka nyt valtaa alaa, perustaa kansainvälinen yhteys, yhteysryhmä Etelä-Sudanin asioita hoitamaan niin, että rauhanprosessin osapuolet saataisiin saman pöydän ääreen näin. Voisimme saada johdonmukaisuutta ja myös painostusta, jotta asiat etenisivät. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi saa puheenvuoron tekstinlaatijana Rouva Sidnanska. Yksi minuutti. Ďakujem veľmi pekne v každom vojnovom konflikte trpia najviac deti. Jokaisessa sodassa lapset kärsivät aina eniten ja tämän konfliktin alusta lähtien noin neljäsataa 000 lasta on joutunut jättämään koulunsa ja monet heistä on rekrytoitu lapsisotilaiksi ja viime helmikuussa 89 lasta kidnappattiin ja heidät rekrytoitiin, pakko rekrytoitiin sotilaiksi. Hyvin monet kuolevat äh, suoraan sodassa. Ja kaikki tämä johtaa myös elinikäiseen traumatisoitumiseen, jos sodasta selviää. Rauha on vain pelkkä unelma, ja sen vuoksi minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi YK ehdottamat pakotteet niin, että voisimme rangaista niitä, jotka estävät rauhanprosessia. Seuraavaksi edustaja Irra Ignacio Corra, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Bene, credo che ogni... Kiitos puhemies. Olemme kuulleet kommentteja siitä epähumaaniudesta. Kaikki nämä kommentit testit ovat tarpeettomia. Ei tarvitse enää luetteloida niitä epäinhimillisiä toimia, lasten rekrytointia sotilaiksi, lapsiorjia, prostituutioon alistamista. Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio, yksi nuorimmista valtioista maailmassa. Meidän tulisi pohtia sitä seikkaa, että aina luomisestaan lähtien maa on ollut sisällissodassa. Kenties pitäisi kiinnittää huomiota siihen, kenen etujen mukaista on ylläpitää maata tässä jamassa. Kenen, kenellä ovat talousedut, kun pidetään äh, hallitus ja oppositio äh, tässä kiistassa mukana? Eh, grazie. Eh, Kiitos. Seuraava laatija, rouva Jiménez Becerril Barrio. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos paljon puhemies tilanne, ihmisoikeustilanne, tilanne, ihmisoikeus, ihmisoikeustilanne Sudanissa on yksi pahimmista maailmassa. Rauhalla ei ollut paljon mahdollisuuksia, kun jo vuonna 2011 maassa itsenäistyi. 2013 sisällissota puhkesi, jolla on tuhoisat seuraukset uhrien kannalta. Me olemme sitä mainitsin, me puhumme lapsista, joita raiskataan, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi, heitä värvetään sotilaiksi. Sen takia tämä päätöslausema on erittäin hyvä, kun puhutaan lapsisotilaista. Luvut ovat huolestuttavia. Yli 12 000 lasta värvätty sotaan, toiset tuhannet raiskattu, vangittu, tapettu. On, ei ole ihan mahdollista luetella kaikkia tätä julmuutta nämä kaksi osapuolta ovat, molemmat osapuolet ovat syyllistyneet näihin loikkauksiin. Kun lapsia värvätään jatkuvasti sotilaiksi, niin emme voi missään nimessä hyväksyä sitä. Olen erittäin iloinen sitä, että tämä parlamentti on Yhdysvaltojen myötä lähtenyt toimimaan ja tämä niin barbaria pitää loppua. Meidän pitää löytää ratkaisu tähän erittäin räikeään ihmisoikeusrikkomukseen. Grazie tante. Next author. Kiitos paljon. Seuraava tekstin laatio. Rouva Sandra Rodriguez, olkaa hyvä. Take floor, please. Obrigada, presidente. Expresamos a nossa forte... Kiitos puhemies. Haluaisimme ilmaista tuomitsemisemme siitä, että lapsia käytetään sotilaina ja naisiin ja tyttöihin kohdistetaan väkivaltaa. Tuomitsemme myös sen konfliktin, jonka taakse piiloutuu länsimaiden vahvat intressit. Luonnon varat, kupari, kulta ja öljy, niistä kiistellään. Meidän on käytettävä kaikkia diplomaattisia keinoja, joita tämä konflikti Etelä-Sudanissa saadaan päätetyksi. Meidän on vedottava ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta ja vastustettava lasten kidnappauksia. On varmistettava, että lapsisotilaat voivat saada lapsuutensa takaisin. Me tarvitsemme täyden tuen, jotta elinoloja ihmisille voidaan parantaa, jotta nälästä ja kurjuudesta päästään eroon. Meidän on myös tuettava maaseudun ihmisiä niin, että heillä on ne resurssit, joita he tarvitsevat, jotta he saavat maata, vettä ja myös taloudellista apua meidän ei kuitenkaan tarvitse sanoa sitä, mitä Etelä-Sudanin hallituksen pitäisi tehdä. Uh, next author. Seuraava tekstinlaatija, edustaja Weidenholzer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Ei ole kauaa siitä, kun me tässä yhteydessä eh, käsittelimme Etelä-Sudanin tilannetta. Ja me valittiin tarkastelimme sitä, mitä siellä tapahtuu, kuinka hallinnollisia järjestelmiä äh, romutettiin ja esitimme toivomme, että tilanne paranisi. Tämä oli marraskuussa viime vuonna. Mitään tästä ei ole tapahtunut. Tilanne on vain heikentynyt ja maan sisäisten pakkolaisten määrä on kasvanut yhteen ja puoleen miljoonaan. Yli 2,5 miljoonaa lähes yksi ihmisistä kärsivät nälästä. Ja siellä käytetään kaameaa väkivaltaa ja lapsia käytetään lapsisotilaina. Ja tällä tavalla maan tulevaisuus on uhanalaisena. Meidän täytyy kyetä lopettamaan tämä väkivallan kierre. Meidän ei tule vaieta, vaan meidän tulee muistuttaa näistä asioista yhä uudelleen. Kiitos, edustaja Weidenholzer. Seuraavaksi annan puheenvuorot puolueryhmien edustajille. EPP aloittaa edustaja Davor Ivo Stier. Hvala predsjedniče. Prije nešto manje od četiri godine Južni Sudan i e, njezine... Alle neljä vuotta sitten Etelä-Sudan ja sen kansalaiset e, iloitsivat e, itsenäisyydestä. Sen jälkeen Etelä-Sudanissa on menetettyjen poikien sukupolvi, joka on pakko rekrytoitu sotilaiksi. Monet olivat palanneet Etelä-Sudaniin rakentamaan parempaa tulevaisuutta kotimaalleen. Ikävä kyllä nämä menetetyt pojat ovat nyt vain palanneet kotiinsa löytääkseen seuraavan sodan. Tammikuussa 2013 syntyi tai käynnistyi väkivaltaisia etnisiä konflikteja ja syntyi uusi menetettyjen lasten sukupolve. Noin 12 000 lapsisotilasta pakkovärvättiin ja heitä on käytetty molempi, molemmilla konfliktin puolilla. Ja minä tuen eh, YK on pakoteehdotuksia rangaista niitä, jotka haluavat käyttää lapsisotilaita. Pala, on behalf socialist Kiitos SD-puolueryhmästä. Edustaja Ana Gomes, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kidnappaus ja lasten rekrytointi sotilaiksi sekä hallituksen että opposition taholta on ilmiö, joka olisi pitänyt estää jo vuosi sitten rauhansopimuksella, joka epäonnistui. Rankaisemattomuuden ilmapiiri on vallinnut konfliktin alusta saakka ja kansainvälinen yhteisö ei tätä voi hyväksyä. Ikadin rauhansopimus on epäonnistunut. Tämän alueen mailla on kilpailevia etuja. Välittäjät eivät voi toimia puolueettomasti. Me tarvitsemme YK turvaneuvoston päätöslauselman täytäntöönpanoa. Siellä mainitaan sanktiot johtajille, jotka estävät rauhanprosessin toteutumista. Euroopan unionin on toteutettava myös asevientikielto ja toteutettava tutkinta siitä, mihin maan öljytulot ovat tulleet käytetyiksi, kun sota on tuettu. Afrikan unionia on myös painostettava, jotta se ryhtyy toimiin ja julkaisee raportin omasta tutkimus tutkimuksestaan Etelä-Sudanin tapahtumista. Etelä-Sudanin ihmisten tappaminen täytyy lopeuttaa. Eh, obrigado. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä edustaja Grisbeck. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tässä vähän pyörryttää, kun puhutaan niin monista sodista maailmassa – pelko saa lisäjalan sijaa demokratioissa, jossa kansalaiset yhä enemmän käpertyvät itseensä. Tässä totta toteamuksessa ei pidä muistuttaa sitä Etelä-Sudan maailman nuorin valtio, joka on joutunut verisen taistelun näyttämöksi tuhannet ja tuhannet lapset tapetaan, lapsia raiskataan, pieniä tyttöjä raiskataan, pienet tytöt joutuvat uhreiksi, 12 000 lasta on kidnappattu vain joutuakseen sotilaiksi. Tämä on kamalaa, järkyttävää. Meidän pitää sanoa, kirjoittaa päätöslauselmia, julkilausumia, mutta meidän pitää toimia, eikä kansainvälinen yhteisö saa jäädä saa jähmettyä tämän kamalan tilanteen edessä. Meidän pitää käynnistää neuvottelut uudellaan. Meidän täytyy välittömästi saada nämä väkivaltaisuudet loppumaan. Se on kansainväliselle yhteisölle suuri häpeä. Meidän pitää saada enemmän humanitaarista apua paikalle. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sean Kelly, EPPstä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kun muutama vuosi sitten puhuin täällä silloin, kun Etelä-Sudanista tuli itsenäinen, niin tuossa yhteydessä meillä oli paljon toiveita maan edistymisestä. Ikävä kyllä ne ei kuitenkaan käynyt, vaan pikemminkin on otettu takapakkia. Edistystä ei saada aikaan, kun maassa on käynnissä sisällissota. On erityisen traagista, että käytetään nuoria poikia sotilaina – käydään kodeissa ja kouluissa, viedään nuoret pojat, annetaan heille asekäteen, jotta he tappavat muita ihmisiä. Taikka itse, itse menettävät henkensä sodassa. Tämä on lopetettava. On käytettävä niitä resursseja, mitä maassa on, erityisesti öljytuloja ihmisten auttamiseen, jotta saadaan myös koulutusta nuorille. Kiitos. Seuraavaksi siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Catch the eye. Edustaja Maria. Kiitos puhemies. Etelä-Sudan on vauras maa-alue, jossa on paljon öljyesiintymiä suurta tuotantokapasiteettia siis öljynjalostukselle, mutta tietysti siitä lähtien, kun itsenäisyys oli todellisuutta, ulkomaiset intressit alkoivat myös kääntyä tuomaan puoleen ja myös kansassa syntyi oppositioliikettä. Nyt tämä sisällissota on synnyttänyt miljoonia sisäisiä pakolaisia. Myös he ovat siirtyneet naapurimaihin. Me olemme puhuneet tästä jo aikaisemmissa Euroopan parlamentin kokouksissa. Me olemme nyt törmänneet suureen humanitaarisen kriisin tuolla alueella, koska on yli neljä miljoonaa ihmistä, jotka ovat uhattuina. Uusi kysymys kuuluukin lapsista, joita värvätään tähän sisällissotaan. Lapsia myös kidnapataan suuressa määrin ja heidät värvätään pakolla sotilaiksi. EUn toiminta pitää tulla voimallisemmaksi, jotta voimme vastustaa tämän kaltaisia toimia, jotta tämä humanitaarinen kriisi ei saisi pysyvää jalansijaa tuolla. Faristo. Kiitos. Hyväksyttekö te sinisen kortin rouva Petililtä? Platil, Patil, olkaa hyvä. Pa moram reći da sam potresena zbog ove situacije u Južnom Sudanu, posebice... Olen järkyttynyt tilanteesta Etelä-Sudanissa erityisesti, koska siellä on päivittäin lapsia kidnappattu ja pakkorekrytoitu, anastettu perheiltä, vaimot eh, raiskataan, vanhemmat tapetaan. Ja ne, jotka selviävät eh, tilanteesta, sitten eh, ovat uhanalaisia muuten esimerkiksi Anteeksi, mutta tämä ei ole mikään kysymys nyt edustajalle dakle, zanima me, što kollega zastupnik misli obzirom na tu situaciju. Niin, riittääkö, että hyväksytään vain päätöslauselmia vai pitäisikö EUn toimia? Etelä-Sudanin kysymys on erittäin vakava asia. Siitä on jo keskusteltu, mitä me nyt tässä teemme. Me yritämme painottaa tätä kysymystä, jotta ryhdyttäisiin konkreettisiin toimiin. Ilman konkreettisia toimia ei voida vastustaa tilanteen pahenemista. Meidän pitää löytää myös syyt tämän ongelman syntymiseen. Syyt ovat öljyesiintymien hyödyntämiset Etelä-Sunars. Kuka hyötyy tästä sisällissodasta viime kädessä? kun me voimme todeta, kuka tai ketkä hyötyvät, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin näitä syitä vastaan, jotta voidaan myös puuttua koko kriisin muihin kysymyksiin, ongelmiin. Edustaja Nikov, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, актът на отвличане на стотици деца е недопустим, независимо за кой край на света говорим. Tuhannet lapset joutuvat kidnappiksi se on sietämätöntä, kestämätöntä. Tapahtuipa se missä maailman, millä maailman kolkalla tahansa. Mutta nyt tämä äh, kohdistuu Etelä-Sunadiin ja Euroopan pitää löytää keino ja vastata tähän haasteeseen ja muihin haasteisiin yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, koska tämän tyyppiset toimet tulevat ovat yhä useammin esiintyviä. Tilanne on äärimmäisen kriittinen Etelä-Sudanissa. Kouluja käytetään hyväksi sotilaallisiin tarkoituksiin ja nuoria värvätään armeijaan. Kansainvälisten järjestöjen mukaan yli 400 000 lasta ei enää pääse kouluun konfliktin takia jopa 500 000 lasta eivät enää pääse kouluihin. Mielestäni kansainvälisen yhteisin pitäisi nyt vapauttaa varoja, jotta voidaan integroida lapset pitkäaikaisesti takai, voitaisiin integroida takaisin elämään ne lapset, jotka ovat joutuneet konfliktin kouriin. Tämä pitäisi koordinoida eurooppalaisten virastojen, virastojen toimesta. kada smo prije imali točku dnevnog reda o radu unhcr on hyvä että me keskustelimme täällä unhcrstä ja aikaisemmin ja minä halusin puheenvuoron puhuakseni ihmisoikeusrikkomuksista ja erityisesti lasten ihmisoikeuksien rikkomuksista. Ja viittaan tässä nyt Etelä-Sudaniin. Me näemme, miten traagisia lasten ihmisoikeus lapsiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset ovat. Ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että 12 000 ihmistä on rekrytoitu konfliktin molemmille puolille sotilaiksi. Ja luonnollisesti tässä on suuret taloudelliset taustaintressit pelissä. Minä tiedän, miten suuria ponnisteluita komissio tekee ja pyydän, että komissio kykenisi lakkauttamaan tämän traagisen tilanteen. Eh, hvala. Eh, Kiitos. Edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Eh, Mehän me ensimmäistä kertaa täällä kokoonnu keskustelemaan tästä onnettomasta maasta, jota kutsutaan Etelä-Sudaksi. Raaka-aineet ovat ehkä pikemminkin kirous kuin siunaus tuolle maalle, varsinkin se omistaa niitä. 12 000 lasta on muutettu kuoleman instrumenteiksi, lapsisotilaiksi usein vain ulkomaisten intressien takia. Näiden lasten pitää voida päästä takaisin koteihinsa. Meidän pitää rakentaa infrastruktuurit e, Etelä-Sudanin valtiolle, erityisesti aloittaa kouluista. E, kaikki yhteiskunnan pilarit pitää rakauttaa, rikolliset, vastuulliset pitää tuomita ja kaikki ne, jotka spekuloivat tällä kriisillä, nekin pitää, hekin tuomivat, jotka hyötyvät tästä öljystä, joka on sekoittunut vereen, niin kuin kollega Marjas tässä sanoi. YK on päätöslauselman pitää tuomita paljon voimallisemmin näiden kahden osapuolten johtajat ja ja saada asekauppa saarto aikaiseksi. Maailman pitää tajuta näiden nuorten kansalaisten tulevaisuuden turvaaminen. Han. Nyt pyydän komission edustaja Johannes Haania vielä käyttämään loppupuheenvuoron. Please. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, minä tiedän, että äh, teette kaiken äh, voitavanne. Tässä on minun näkemykseni ISIS-järjestöstä, islamivaltiosta. Kaikki tämä menee roskakoriin. Toivottavasti saan lisää puheaikaa. Toivottavasti saamme uudet säännöt tähän parlamentin keltainen kortti, jolla kielletään nämä väärät siniset kortit, joita on täällä käytetty, hyödynnetty ja sitten ihmisiä puhumasta oikeasta aista, koska ne, jotka käyttävät väärin sinistä korttia, heidät pitää rankaista erityisesti var- varoituksella. Ehkä poistaa heidät tästä salista, ehkä punaisella kortilla. Kiitos, hyvä puhemies. Dziękuję bardzo. Myślę, że to ważny apel. Dziękuję. Mielestäni te heititte erittäin hyvän vetoomuksen, tärkeän vetoomuksen. Todellakin joskus meillä on tämän tyyppisiä ongelmia esillä tässä täysistuntosalissa. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos uh, puhemies arvon jäsenet. Etelä-Sudan on ollut sisällissodassa 15 kuukautta päivittäin. Riski kasvaa, että konflikti kasvaa ja humanitaarinen hätä pahenee ja ihmisoikeustilanne heikkenee. Hiljattainen lasten kidnappaus on jälleen yksi kuvaus siitä, mitä, äh, miten siellä rikotaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Korkea edustaja on tämän tuominut äh, vahvimmin mahdollisin sanoin. Meidän täytyy vastata näihin rikkomuksiin lapsia kohtaan. Se on meidän prioriteettimme Euroopan unionissa. Me teemme läheistä yhteistyötä edustaja eh, Sergyn kanssa, joka on YK on erityislähettilässä eh, UNICEFissa eh, lasten tilanteen parantamiseksi aseellisissa konflikteissa. Me haluamme, että kaikki nämä lapset saataisiin vapautettua sotilasjoukoista ja että heidät saataisiin palautettua turvalliseen paikkaan. ECO on toimittanut rahoitusta UNICEFille, jotta voisimme tukea näiden vapautettujen lapsisotilaiden integraatiota yhteiskuntaan. Rikokset, joita on tehty konfliktin aikaan, on tuomittava ja sitä kautta on saatava aikaan pysyvä rauha. YK on toistuvasti pyytänyt Afrikan unionin tutkimuskomitean raportin julkistamista. Ja tämä raportti raportti on jo sinällään historiallinen askel kohti vastuun kantamista, kun on kysymys Afrikan mantereella tehtyjen rikosten tutkimisesta ja vastuun kantamisesta. Me odotamme, mitä suosituksia tällä komissiolla on tehtävänään. Etelä-Sudanin konfliktin vastuu on sotilasjohtajilla. He eivät ole lähteneet keskustelemaan, eikä heillä ole mitään alibeja. Viisi, eh, viime viikolla kansalaissodan osapuolet jälleen kerran kieltäytyivät tekemästä molemminpuolisia kompromisseja eh, tai sopimuksia, jolla olisi saatu aikaan konfliktin rauhanomainen ratkaisu. Vatkaisuna eh, Etiopian pääministeri on pyytänyt kansainvälisiä kumppaneita tekemään yhteistyötä, jotta voitaisiin vahvistaa rauhanprosessia. Ja EU on valmis tukemaan heitä tässä prosessissa. EUn erityislähettiläs Alex Randossa on ollut aktiivinen tukiessaan Egattia näissä neuvotteluprosesseissa. YKn turvallisuusneuvosto on yksimielisesti hyväksynyt päätöslauselman, jolla luodaan puitteet sanktioita varten niiden osalta, jotka rikkovat rauhanprosessia, niiden henkilön osalta, jotka ovat syystä sotarikoksiin. EUn tuki on tärkeää. On tärkeää painostaa osapuolia viipymättä. Lopuksi haluaisin painottaa seuraavaa seikkaa. On äärimmäisen tärkeää, että sotaa käyvät osapuolet Etelä-Sudanissa siirtävät omat intressinsä sivuun ja sen sijaan pyrkivät kompromissiin kaikkien Etelä-Sudanin kansalaisten nimessä. Kyse on maailman nuoremmasta kansakunnasta. YK tulee jatkossakin tekemään kaikkeensa tukeakseen sitä, että nopea poliittinen ratkaisu syntyy kriisiin ja saadaan aikaan pysyvä rauha. Kiitos puhemies. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon komission jäsenelle tästä lausumasta. Olen saanut seitsemän päätöslausumaesitystä ja keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan heti miten.